Bien, mesdames et messieurs, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Kiitoksia. Jatkamme tämän aamun töitä. Meillähän oli Ashtonin ja herra Poposkin kanssa mielenkiintoinen mielipiteinen vaihto Rova Ashtonin kanssa laajemmassakin määrin. Ja nyt meillä on Rova Ahnu joka on Eurooppalaisen puolustusviraston pääjohtaja. Me kaikki tunnemme luonnollisesti heidät hyvin. Tämän lisäksi meillä on herra Imbrecht, joka on Okkarin hallintoryhmän varajohtaja. Me olemme omistaneet tämän kokouksen sotilaskapasiteetille. Me käymme jonkin verran olemassa olevia ohjelmia läpi ja palaamme myöskin tärkeisiin ja onnellisiin tapahtumiin. Niitä ei kovinkaan paljon meidän äh, valiokunnassamme ehkä ole ollut, mutta joka tapauksessa heinäkuun lopulla Oka alle kirjoitti hallinnollisen tason sopimuksen liittyen salassa pidettävään tietoon. Tämä oli odotettu, toivottu sopimus, joka menee pidemmälle kahden organisaation yhteis- työssä. Täällä kaksi paikalla olevaa ähm, johtajaa tulevat kertomaan meille hiukan enemmän näistä tapahtumista ja miksi tämä on tärkeä asia. Kapasiteettiin liittyvä pohdinta ja erityisesti pooling and sharing yhdistäminen ja jakaminen oli myöskin puolustusministerien esityslistalla heidän kokouksessaan tänä aamuna kuunneltuamme herra Popovskia olemme ymmärtäneet, että menettelytapa ohjeisto, joka tekisi mahdollisuuksi tulevaisuudessa käyttää näitä pooling and sharing tavoitteita myöskin kansallisella tasolla on jotakin, mitä on käsitelty ministeritasolla ja se sai melko myönteisen vastaanoton. Kyllä, mä aivan oikein ö, ymmärtäneet, eli hyvin myönteisen vastaanoton. Luonnollisesti tämä pooling and sharing aihe on sellainen, että se on puolustusalalla meidän ykkösprioriteettemme. Olisi myöskin mielenkiintoista kuulla seuraavasta asioista. Claude France on ollut yhteyksissä Naton edustajien ja Palm Rusin kanssa hiljattain. Te voisitte ehkäpä kertoa meille jonkin verran siitä, minkälainen yhteisen pohdinnan tilanne generaalin kanssa oli ja missä olemme nyt ihan käsitteiselläkin tasolla pooling and sharingin ja smart defensein eli älykkään puolustuksen kohdalla. NATO-maiden ministerit ovat keskustelleet asioista ja olisi mielenkiintoista hiukan tehdä tilannekatsaus siitä, kuka tekee mitä ja mikä tilanne on. Mm, nyt enemmän puhetta. Claude Franz, teille puheeni vuoron. Kiitoksia puheenjohtajia, Kuten aina, tämähän on jo aivan tavan mukaista. On suuri ilo ja kunnia olla täällä teidän kanssanne keskustelemassa siitä, mitä Euroopan puolustusvirasto tekee kapasiteettikysymysten suhteen, erityisesti yhdessä herra Obrechtin kanssa voisimme pohtia sitä tänään, mitä voisimme tehdä vielä – lisäksi Euroopan puolustusviraston ja Okaarin välillä. Olemme hyvin kiinnostuneita myöskin teidän reaktioistanne ja teidän ajatuksistanne koskien sitä, mitä me pyrimme toteuttamaan. Meihin teki aina suurin vaikutuksen ja meitä rohkaisi suuresti Euroopan parlamentin tuki tässä PSDhen liittyvään mietintöön viittaisin. On erittäin tärkeää, että näemme, että meillä on suuri tuki ja että näistä asioista keskustellaan Euroopan parlamentin sisällä. Voisimme aloittaa jonkinlaista menettelytapakysymyksestä, joka Hannu tässä mainitsi. Naton ministerikokouksessa käsiteltiin myöskin näitä kapasiteettikysymyksiä ja meidän pitäisi pyrkiä selventämään sitä, mikä on tässä tehtävien jako, minkä tyyppinen pooling and sharing älykkään puolustuksen suhteen järjestetään. Päämäärähän on sama, ajatus on sama, nimittäin se, että meillä olisi enemmän tehokkuutta – politiikassamme puolustuskapasiteetin suhteen, olipa kyse sitten Natosta tai Euroopan unionista. Kuten usein kaikki jäsenmaat sanovat, meillä on yhteinen voimien puoli, yhteiset voimat, ja olipa sitten toiminta Euroopan unionin tai Naton puitteissa tapahtuvaa. Monet Euroopan unionin jäsenmaathan ovat Naton jäseniä, voimat ovat yhteiset, meillä on yhteinen kapasiteetti, joka on tärkeä. Meillä on yhteisiä päämääriä ja tavoitteita, ja jos olemme tehokkaampia, pääsemme eteenpäin paremmin. Euroopan unioni, kuten tiedätte erittäin hyvin, tämähän on päätös, joka tehtiin Gentissä epävirallisessa ministerikokouksessa noin kaksi vuotta sitten tehtiin päätös ryhtyä aloitteellisiin toimiin ähm, voimien varojen yhdistämisen ja jakamisen, eli tämän poolingin ja sharingin suhteen. Ja tässä yhteydessä Naton pääsihteeri kun on puhunut älykkäästä puolustuksesta. Meillä on siis ehdoton päämäärä, se on yhteistyö. Kuten puheenjohtaja mainitsi, olemme kenraali Abrialin kanssa olleet yhteyksissä, mutta emme vain hänen itsensä. Ei ole kovinkaan vaikeaa olla toimeenpanevan johtajan kanssa yhteyksissä. Mutta tämä työ on myöskin jotakin, mitä teemme kaikilla tasoilla. Norfolkin ja Euroopan puolustusviraston välillä myöskin. Tämä on siis yksityiskohtaista työtä, jonka tavoitteena on se, että äh, otamme jäsenmaiden päämäärän sen, että meillä olisi rakenne, joka tietysti jäsenmaiden toiveista ja tavoitteista lähtien äh, olisi mahdollisuuden toimia paremmin, niin ettei päällekkäisyyttä etä esiinny tässä, että vaikkapa lääkintä toimii, toimet, joita on yhtä aikaa tehty Euroopan unionin Naton tasolla, on järjestetty niin, että esimerkiksi kenttä sairaaloiden suhteen luotimme Naton rakenteeseen esimerkiksi Afganistanissa, kun näitä kenttäsairaaloyksiköitä rakennettiin. Eli tarkoituksena oli tehdä yhteistyötä, että voisimme taata sen, että eh, ei, ei, ei että me pelkästään olisi samoilla linjoilla, mutta että, että molemmin puolin täydentäisimme toistemme työtä, jotta todellakin täydentäisimme toisiimme töitä. viime viikolla meillä oli todellakin tämä kokous samaan aikaan kuin Nikosissa tapahtunut ministerikokous. Minulla on ollut jo mahdollisuus tavata Nari Valoso epävirallisessa yhteydessä, kun hän todellakin astuu virkaansa, me ryhdymme viralliseen muodolliseen työhön. Ja kuten sanoin, ei vain saktin tasolla, mutta koko virkakoneiston tasolla täytyy taata se, että tämä työ sujuu hyvin, sillä monet näistä asioista tulevat sitten vastaavan valiokunnan käsittelyyn, joten meidän täytyy varmistaa se, että Naton puolelta saisimme myöskin tällaisen yhtä pitävän käsityksen eri toiminnasta mutta luotan täysin siihen, että pystymme tämän toteuttamaan. Meillä on erittäin hyvät suhteet Euroopan unionin puolustusviraston ja aseten välillä. Meillä on siis samat päämäärät, hyvää yhteistyötä, mutta molemmin puolin erilaisia valtteja, joiden avulla pääsemme yhteiseen päämäärään. En nyt mene yksityiskohtiin. Naton puolelta on selvää, että Natolla on hyvin paljon Pohjois-Atlantin kattavia voimavaroja Yhdysvaltojen ja Kanadan osalta. Tämä on hyvin tärkeää, kun keskustelemme kapasiteeteista Euroopassa. Meillä on taas toisenlaista synergiaa, synergiaa eri Euroopan unionin politiikkojen välillä. Ja myöskin uskon, että te kaikki tuotetta ajatusta kaksoispäämääriä, jotka eivät ole täysin pelkästään siviiliä, jotka sotilaspäämääriä, mutta tällaisia kaksoispäämääriä niiden ohalta. Tämäkin voi liittyä tähän pooling and sharing toimintaan puolustustoiminnan ja säätelyn suhteen, erityisesti siviilitoiminnan säätelyn, erityisesti ilmasto, anteeksi, ilmailualalla on selvästikin siviili- ja sotilaallisissa operaatioissa päällekkäisyyksiä, jotka voivat tukea toisiaan. Meillä on tiettyjä esimerkiksi äm, kauko-ohjattuja ä, tiedustelulennokkeja, joita voidaan käyttää molempiin tarkoituksiin. Sitten viimeinen elementti tässä asiassa on se, että mielestäni tämä työ, jota me teemme, yhdistää komission työryhmän työn ja kaikin sen synergia, jota meillä saattaa olla tutkimuksen kehityksellä teollisuuden sektorin kanssa, jotta voisimme jälleen kerran luoda valtteja ja niiden avulla päästä päämäärimme näillä aloilla. Lopultakin on selvää, että virasto pyrkii toimimaan teollisuussektorin kanssa puolustusalalla, kun me teemme tällä alalla töitä. On selvää, että Euroopan unionissa ja muuallakin on selvä linkki, jota ei tule unohtaa teollisuuden kapasiteettien kanssa ja meidän teollisuuksiemme terveyden kanssa ja meidän joukkojemme vaatimien kapasiteettien varusteiden välillä. Tämä on sen tyyppistä tukea, jota me voisimme antaa jäsenmaille, kun puolustusponnistuksia tehdään. Tämä ponnistus myöskin vaikuttaa kasvuun ja innovaatioon kaikissa jäsenmaissa. Yksi asia, jota haluaisin tuoda esiin, on se, että pooling and sharing – on toiminta, jonka suhteen meidän täytyy olla mahdollisimman käytännöllisiä. Meidän täytyy ehdottaa jäsenmaille toimia, joihin he voisivat liittyä. Mukaan lukien erityisesti tämä aina arkaluontoinen suvereniteetti kysymys. Meidän täytyy tarkastella itsemääräämisoikeutta kohta kohdalta. Jäsenmaat voivat käyttää kapasiteettiaan, kun ne ovat valmiita siihen, mutta jäsenmaat eivät halua kuitenkaan automaattisia toimia, kun heillä on yhteistyö toimia. He haluavat varmistaa sen, että molemmat kumppanuusosapuolet kantavat oman vastuunsa, ettei toinen poistu vastuusta. Tämä tuo esiin hyvin tärkeitä kysymyksiä jälleen kerran liittyen ähm, operatiiviseen saatavilla oloon, jäsenmaiden eroihin ja tämän yhteistyön vakauteen myöskin toimitusvarmuuden kohdalla. En halua puhua liian kauan. Kuinka kauan aikaa minulla on? Minun täytyy poistua puoli neljä. Je voudrais souligner donc trois éléments dans... Haluaisin korostaa kolmea asiaa ennen kuin aloitamme keskustelun ja ennen kuin kollegani Okaarista käyttää puheenvuoron. Kuinka me saisimme tämän yhteistyö ja voimavarojen jakoperiaatteen toimimaan. Kuten sanoin, minä olen vakuuttunut, että meidän täytyy saada aikaan uskottavuutta ja tuoda kaikki puolustusalan toimijat yhteen, kun haluamme yhdistää ja jakaa voimavaroja. Tämä muuttuu konkreettiseksi projekteiksi. Esimerkiksi ilma siltahankkeiden suhteen meillä on paljon puutteita selkeästi. Euroopan unionissa tämän näimme Libyan kampanjan kohdalla. Jäsenmaat sanoivat aivan selkeästi meille, että ei voida laskea sen varaan, että systemaattinen sarjatyötoimia saataisiin toteutettua tämä ilma siltahanke mukaan ottaa. Me emme voi aina luottaa siihen, että Yhdysvallat jakaisi ja kantaisi 80 prosenttia vastuusta. Tämä yhteistyö Naton kanssa ei ole ainut aspekti. Meillä on todellista kahdenvälistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ja me todellakin odotamme konkreettisia tuloksia, että tämä johtaisi johonkin. En mene nyt yksityiskohtiin, odotan kysymyksiänne, mutta tämä ilmatankkaus asian jotakin, mihin liittyy useita aspekteja, jotka meidän pitäisi kaikki kattaa, sekä kaluston saatavuus, tarvittavan kaluston hankinta jäsenmaat, siis hankkivat kalustoa, ja sitten OKAR hallinnoi sitä. Ja meillä on myöskin tämä MRTT. on Airbus-kysymys, joka liittyy tähän. Joko jäsenmaat toimittaisivat siis kalustoa tai sitten tukia. Tietyt jäsenmaat pitävät parempana hankkia kalustoa, toiset mieluiten tarjoavat näiden kalusto, näille kalustolle palveluja. Ja meidän täytyy kattaa nämä molemmat aspektit. 400 äh, M-kaluston suhteen. Tilanne on samanlaista eräissä jäsenmaissa. On 400 M ilmatankkauskalustoa ja meidän täytyy siis pystyä takaamaan se, että meillä on tarpeeksi tätä kalustoa, jotta voisimme kattaa niidenkin jäsenmaiden tarpeet, joilla näitä kalustoja ei ole. Yhteinen tuki, yhteinen huolto Nämä asiat ovat joitakin, minkä suhteen voimme luottaa jo olemassa olevalle pohjalle. Ilma kuljetuksen suhteen meidän täytyy varmistaa luonnollisesti se, että nämä toimet, jotka nyt yhdistävät neljä jäsenmaata, myöhemmin tulevat hyödyttämään kaikkia muitakin jäsenmaita. Olemme myöskin toimineet niin, että me odottaneet vain hetkeä, jolloin 400 M-kalustoa ja MRTT-kalustoa on olemassa. Olemme ryhtyneet toimiin. Italialla on jo ilmataakkaus se on Boeing-kalustoa, ja me pyrimme sertifioimaan sitä niin, että systemaattisesti tätä kalustoa voitaisiin käyttää, että muut ilmavoimat Euroopan unionin alueella voisivat käyttää tätä kalustoa. Eli me pyrimme kattamaan kaikki aspektit sekä kaluston hankinnan, palvelut että sekä lyhyen että aikavälin tarpeet. Voisin kehitellä tätä esimerkkiä vielä pidemmälle. Minulla on paljon muitakin esimerkkejä, joiden parissa teemme töitä. Esimerkiksi toimit, tehdään äm, helikopteripilottien kouluttamisessa. Tämä on mielestäni kaikkein kauniimpia NATO-yhteistyön esimerkkejä. Euroopan unionissa koulutetaan helikopteri kuljettajia, mutta Yhdysvallat on päättänyt käyttää tietyissä operaatioissa heitä, esimerkiksi Afganistanissa, ja hän on toimittu, kun kapasiteettia on ollut paremmin täyttää vaatimuksia, joita kentällä oli. Ähm, tässä viittasin tällaisen miracle käsitteeseen, eli olemme kouluttaneet pilotteja yhdessä ja samaan aikaan – Italiasta, Saksasta, Espanjasta ja Belgiasta. Meillä on ollut erityisjoukkoja koulutuksessa sekä armeijasta että poliisilta. Meillä on samantyyppistä yhteistyötä sekä kenttäsairaaloiden että muiden varusteiden suhteen. Poolingia ja sharingia käytetään esimerkiksi satelliittikommunikaatiopalveluissa – Viime viikolla käsittelimme viiden jäsenmaan sopimusta. He tekivät sopimuksen satelliittikommunikaatiolaitteiden hankinnasta yhteisen tarjouksen kautta, jotta saisivat näitä laitteita hankittua edullisempaan hintaan. Sitten luonnollisesti meillä on säännöstö. On selvää, että nämä Kyseiset kapasiteetit ovat jäsenmaiden kapasiteetteja ja kaikki nämä jakamisponnistelut tuottavat toimia, tuloksia vain, jos jäsenmaat osallistuvat niihin vapaaehtoisesti. En mene nyt yksityiskohtiin. Meillä olisi tarkoituksena se, että meillä on kymmenisen perusperiaatetta, joihin jäsenmaat sitoutuvat täysin vapaaehtoisesti, jotta he sitoutuisivat tähän pooling and sharing toimintaan pitkällä aikavälillä. Ja myöskin omassa päätöksenteossaan eräät jäsenmaat ovat tehneet näin, esimerkiksi Ruotsi. Me pyrimme toimimaan niin, että tämä menettelytapa yleistyisi. Ja haluaisin myöskin mainita erään toisen asian, joka on erittäin mielenkiintoinen tärkeä ehdotuksessamme. Tämä pooling and sharing tulee tapahtumaan eri erityisesti kahden välisten sopimusten tai alueellisten sopimusten tai kahden tai kolmen tai neljän jäsenmaan välillä. Mutta ainakin alussa kyseessä tulee olemaan aina muutaman jäsenmaan yhteinen hanke. Tämä on todellisuutta. Tämä on todellakin se oppi, jonka me olemme Natolta saaneet. Eli tässä tilanteessa meidän täytyy toimia niin, että Euroopan puolustusvirasto voi tukea näitä alueellisia ja kahdenvälisiä yhteistyöhankkeita ja meidän täytyy luoda jonkinlainen à la carte-palvelu, kuten Nikosiassa ministerit sanoivat, mutta kuitenkin toimintamalli, joka olisi yhtä pitävä erilaisten toimintahankkeiden ja klustereiden välillä niin, että me emme voisi vahingossa päätyä luomaan päällekkäisyyksiä ja samantyyppisiä hankkeita niin, että emme luo mitään ylimääräistä. Euroopan puolustusministeriö on, puolustusvirasto on tässä sitoutunut siihen, että se seuraa alueellisia kahdenvälisiä hankkeita ja varmistaa, ettei päällekkäisyyksiä esiinny. Tämä oli todellakin se aloite, joka sai kaikkien ministereiden tuen, kaikkien paikalla olleiden jäsenmaiden edustajien tuen. Ja kun me tarkastelemme tilannetta, nekin jäsenmaat, jotka eivät usein ilmaise kantaansa, ilmaisivat tässä yhteydessä sen ja olivat tukemassa. Eli me tulemme uusissa kokouksissa marraskuussa käsittelemään näitä asioita vielä tarkemmin mitä tulee foorumiin, jota voitaisiin käyttää tämän pooling and sharing-toiminnan äh, koordinoimiseen, meidän täytyy korostaa kolmea asiaa kaikkia. Ensimmäinen on se, että meidän täytyy varmistaa, että synergiaa syntyy kaikkien näiden kapasiteettien ja niiden jakamisen välille. Sitten toisekseen meillä on uusi valtti, OKAR, yhteistyö, Euroopan puolustusministeriö Puolustusvirasto voi jäsenmaiden tuella täyttää kaikki tarpeet ja jos meidän on tarpeen turvautua tiettyyn ohjelmaan, OCAR voi hallinnoida näitä ohjelmia. Minä puhuin ilmatankkauksesta ja minä uskon, että ilmatankkaus on nyt jotakin, mitä voimme käsitellä Okarin avun kanssa paljon tehokkaammin kuin aikaisemmin äh, 400M-kaluston tai MRTT-kaluston kohdalla esimerkiksi. Voisin tässä muutakin esimerkkejä mainita, mutta uskon, että seuraava puhuja tulee sen tekemään. Meillä on hyvin monia aloja, joissa OCAR tulee tekemään suuren eron, ja tämä ei todellakaan ole mikään sopimus vain siitä ilosta, että teemme sopimuksen sitten viittaisin vielä tähän äh, puolustusteknologia- ja teollisuusaspektiin, johon jo viittasin. Meillä on jatkuvia äh, keskusteluja komission kollegoiden kanssa ja työryhmän kollegoiden kanssa, ja me pyrimme luomaan vahvaa synergiaa eri Euroopan unionin politiikkojen välillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli hyvin tyhjentävä esitys. Herra Äh, Brett, te olette siis Okaarin hallintoryhmän varajohtaja. Ne, jotka eivät tunne Okaaria niin hyvin, voisin sanoa, että Okaar toimii näiden kuuluisien 400M kalustojen parissa ja myöskin liittyen helikopteri- ja Tiger-kalustojen parissa – Teidän toimintanne on erittäin tärkeää. Voisitte kertoa hiukan enemmän näistä sopimuksista, joita on tehty Euroopan puolustusviraston kanssa. Tämä on valtioitakin hyvin positiivista. Olkaa hyvä. With you today, uh... Kiitos puheenjohtajan kunnia olla täällä tänään ennen kaikkea Rouva Arnon kanssa Euroopan puolustusvirastosta. Haluan kertoa lyhyesti yhteistyöstämme ja miksi tämä hallintojärjestely on niin tärkeä mitä ydintehtävämme tulee. Me teemme ähm, kalustohankeohjelmia, mutta ennen kuin näitä voidaan hallinnoida, ne täytyy integroida Okkariin, joka on riippumaton kansainvälinen järjestö. Ja tämä hankkeiden integroinnin vaikeus on monien kysymysten harmonisointi, Tämä liittyy budjettiin ja myös aikarajoihin. Tämä harmonisointi on juuri EDAn ydintehtävä ja siksi olemmekin niin tyytyväisiä, että EDA on meidän kumppanimme. Ja se tukee meitä näissä prosesseissa. Ja siksi me olemmekin erittäin tyytyväisiä tähän hallintojärjestelyyn ja tähän turvallisuussopimukseen, jota myös EU tukee. Tämä virallistaa kumppanuuden, jota meillä jo on ollut aikaisemminkin, mutta tämä kuitenkin lisää näkyvyyttä, mitä tämä kumppanuus myös tarvitsee. Ja meidän täytyy täytäntöön panna tämä sopimus, jotta me voimme toimia mahdollisimman hyvin yhteistyössä EDAn kanssa ja saada aikaiseksi tuloksia. Eli konkreettisia hankkeita. Rova Agno jo mainitsi tämän tässä voimavarojen yhdistämisessä ja jakamisessa. Meillä on myös ohjelma nimeltä MMCM, jota valmistellaan tällä hetkellä ja sitä integroidaan okkariin. Mutta EDA kuitenkin seuraa tätä paljon laajemmin. Ja EDAn toimiala on aina paljon laajempi kuin meidän. Meidän on rajatumpi me rajoitumme tässä tiettyihin maihin tiettyjen hankkeiden puitteissa. Meillä on yhteisiä myös tarkkailujärjestelmiä avaruudessa muun muassa. Esimerkiksi ohjelmisto. Kysymyksiä käsittelemme myös yhdessä. ESOR esimerkiksi yhteinen hankkeemme. Tähän osallistuu kuusi valtiota. EDA tutkii sitten tulevaisuutta ja laajemmin sitten näitä osallistuvia maita. Niin toivottavasti me voimme sitten vastata kysymyksiin, kun te haluatte tietää yksityiskohtaisemmin näistä asioista. Kiitos. Onko kollegoja, jotka haluavat puheenvuoron? Haluatteko lisäselityksen Andrew, olkaa hyvä. Uh, good afternoon. Oikein hyvää iltapäivää. Pahoittelen, että jouduin poistumaan salista hetkeksi. E, ja tuon ajan en sitten kuullut, mitä täällä puhuttiin. Mutta kun puhutaan teknisestä yhteistyöstä – niin sehän nyt on hyvä ja paranee. Siis yhteistyö Naton ja Euroopan unionin välillä. Ja tässä luonnollisesti puolustusvirastolla on merkittävä roolinsa. Poliittinen yhteistyö on hädin tuskin havaittavaa. Ja mietinkin, Rova Ahno, pidättekö poliittisen ulottuvuuden puuttumista merkittävänä, mitä tulee tämän koko sotilaisen kokonaisuuden kehittelyyn. Pidättekö tätä ongelmana, poliittisen ulottuvuuden puuttumista? Ja kun puhutaan EDAS ja British Airspacein fuusiosta, niin pidättekö mitä tulee asevoimien kapasiteettiin tätä mahdollisena, kun ajatellaan, että tässä kuitenkin vuosia on virastokin tehnyt työtä? Katsotteko puolustusvirastossa, että työnne saa sille kuuluvan arvioinnin ja arvostuksen jäsenvaltioissa? Voisivatko jäsenvaltiot ehkä käyttää erinomaista työtänne hyödyksi paremmin kuin nyt käyttävät, jos jäsenvaltiot vaan löytäisivät jostain poliittista tahtoa luottaa toisiinsa enemmän. Ja voiko tämä luottamuksen puute Voidaanko se korjata jotenkin? Tekemällä muutoksia öö, ajatellen juuri varusteluteollisuutta ja sen roolia. Kiitos. Kiitoksia. Tässä heijastelisin osaa Andrewn kysymyksestä. En kuitenkaan halua teitä vaikeaan tilanteeseen saattaa, mutta olemme lukaneet, että tietyt puolustusministerit ovat ilmaisseet hyvin selkeästi kantansa mediassa, eivätkä jakaneet kovinkaan innostuneista tätä pooling and sharing varmaan ähm, yhdistämistä ja jakamista tätä periaatetta. Onko tämä jonkinlainen pinnallinen erimielisyys vai heijasteleeko se syvempää erimielisyyttä tai haluttomuutta poliittisia kantoja, erityisesti älykkään puolustuksen ja poolingin ja sharingin välillä. Merci. Euh, thank Kiitoksia. Uh, firstly to, for, for... Kiitän herra Daffia hänen äh, kysymyksistään. Mitä tulee yhteistyöhön Naton kanssa, Kyllä. Kyllä. Minä voin raportoida, että teknisellä tasolla tämä yhteistyö on aivan erinomaista. Eihän tietenkään kaikkea institutionaalisella toimielin tasolla voida ratkaista kaikkea muuta, mutta olisi tietenkin hyvä, jos voitaisiin sekä tehdä yhteistyötä teknisellä tasolla että ratkaista nämä institutionaaliset kysymykset liittyen eri jäsenyyksiin ja niiden vaikutuksiin. Mutta poliittisella tasollahan tässä on tiettyjä ongelmia. Tietenkin on hyvä, jos jonain päivänä löydettäisiin poliittisen tason ratkaisu. Ja jos me voisimme antaa tämän ratkaisun löytämiselle panoksemme, niin mielellämme niin tekisimme. Me olemme näissä tärkeissä asioissa saavuttaneet erittäin hyvän tason, mitä tulee tekniseen tasoon. Minulla on sellainen vaikutelma, että yhteistyömme laatu aseten kanssa tekee Euroopan unionin ponnistelut relevantimmiksi myös esimerkiksi Yhdysvaltain silmissä. Ja meillä on tätä yhteistyötä myös Kanadan kanssa ja kun katsotaan Atlantin toispuolisia kumppaneitamme, niin, ja kun luetaan vaikkapa Chicago-julistus, niin siellä hallituksen ja NATO-valtioiden päämiesten julistuksessa pidettiin erittäin hyvänä esimerkiksi tätä ilmatankkausalalla alalla saatua edistystä. Ja kyllä näin ollen tämä edistys on havaittu ja sitä pidetään hyvin tervetulleena erityisesti Atlantin toisella puolella. Niin kuin varmaan odotattekin, niin EADS-järjestelmää en tässä kommentoi. On viranomaisia, jotka ovat siitä vastuussa. Meidän virastomme ei siitä ole vastuussa. Me olemme aina vedonneet sen puolesta, että asioita ei tulisi päästä tai niin hajalleen mutta tietenkin äh, myös äh, teollinen äh, maisema on varsin pirstaloitunut. Tämän enempää oikeastaan tästä voisi sanoa, ja viranomaiset, tietenkin vastuuviranomaiset sitten ilmaisevat omat kantansa. Että ottavatko jäsenvaltiot, arvioitko jäsenvaltiot ja arvostavatko jäsenvaltiot viraston tekemää työtä. Kyllä olen ehdottomasti sitä mieltä, että ne voisivat käyttää hyödykseen tekemäämme työtä entistä paremmin. No, ehkäpä kun katsotaan vaikkapa Kyproksen kokousta, ministerikokousta, se, että he ylipäätään nämä puolustusministerit kävivät hyvän keskustelun keskenään. Varmasti Mutsi on tätä selittänyt ylipäätään, miten he näkevät ympäröivän maailman. Mutta edistystä on saatu aikaan ja mitä useammin ministerit itse omassa piirissään Euroopan unionin sisällä keskustelevat näistä asioista, niin sitä parempi. Ja meillä virastossa ja tietenkin muilla EU-rakenteilla on tukea ministereitä siinä, että he voivat antaa poliittisia impulsseja tälle työlle. Eikä vaikeinta nyt varmaankaan ole ministeritasolla poliittisen tahdon puuttuminen niinkään. Pikemminkin ehkä nämä vanhat, hyvin äh, jäykät, byrokraattisetkin äh, toimintatavat jäsenvaltiossa, mutta me voimme auttaa heitä, koska meillä on erittäin hyvin rasvattu koneisto mitä ajatellaan, kun ajatellaan nyt rahoituskriisiä, niin tietenkään ei voi olla niin, että EDA voi kaikki ongelmat ratkaista. Miten tähän, tämän kriisin voi kohdata? Ei, mutta kyllä me voimme antaa merkittävää hyödyllistä lisäarvoa, kun pohditaan, että miten tulisi toimia. Kyllä meitä voitaisi, voisi käyttää paremmin hyödyksi ja meidän täytyy itsemmekin muuttua niin, että teemme mahdolliseksi sen, että meidän palveluksia me voidaan käyttää. Ja meidän tietenkin pitää tehdä sellaisia kapasiteettikehityssuunnitelmia, jotka johtavat siihen, että me olemme käyttökelpoisempia jäsenvaltioille niiden kansainvälisissä yhteyksissä vaikkapa. Luottamuksen puute Mm, olette kyllä oikeassa teollisuuden piirissä, kun asio, jos asioita tehdään muutamassa tunnissa tai edes muutamassa viikossa, koska joskushan täytäntöönpano, syvällinen täytäntöönpano <laughs> kestää jopa vuosia, mutta tätä kautta luottamusta saadaan aikaan ja se on tärkeää. Sitten tietenkin koulutus, se mitä teemme tällä alalla, vahvistaa kyllä selvästi myös luottamusta. Ja kun katsotaan operatiivisia toimijoita, kun he osallistuvat toimiin, kuten viime viikolla tai jo, viime viikolla Belgiassa tai joitain kuukausia sitten Portugalissa yhteisiin koulutuksiin, niin tämä luo, luo luottamusta ja tätä kautta voidaan solmia ystävyyssuhteita. Kun tällaisiin operaatioihin ja harjoituksiin osallistuu, niin täytyy myös luottaa toisiinsa. Joten tässä kyllä varmasti olemme edenneet. Vaikein nyt vastavuoroista tunnustamista kaikkien prosessien ja koulutuksen suhteen saataisikaan, niin me olemme kuitenkin nyt luomassa tätä luottamusta. Enkä tietenkään myöskään teollisuuden roolia tässä mitenkään pyri vähättelemään. Sitten puheenjohtajan kysymys ajatellen tiettyä epäileväisyyttä tai jopa ärtymystä, jota jotkut ministerit ovat ilmaisseet voimavarojen yhdistämisen ja jakamisen suhteen. On tiettyjä ministereitä, jotka ovat sitä mieltä, että tästä puhutaan aivan liikaa ja älykkäästä puolustuksesta puhutaan aivan liikaa. Niin heidän ensimmäinen Ähm, arvionsa. Niin, ehkäpä minä voisinkin nyt jatkaa ranskaksi, että puheenjohtajakin voi kuunnella sitä suoraan. Voimavarojen jakamisen, yhdistymisen jakamisen kautta ei pyydetä budjettia muuttamaan. Jos tämä voimavarojen yhdistäminen ja jakaminen olisi jonkinlainen tekosyy sille, että ähm, yhä käytetään varoja enemmän ja se ei miellytä ministerejä, niin ymmärrän heitä. Tä, tässä ei kyseessä ole se, että tekisimme enemmän enemmällä, vaan enemmän vähemmällä. Tämä on hyvin tärkeä periaate. On olemassa pelkoja ministerien joukoissa siitä, että tämä voimavarojen yhdistäminen ja jakaminen olisi jonkinlainen alibi tai tekosyy sille, että Euroopan nimissä ja yhteistyön nimessä leikattaisiin puolustusbudjetteja mutta emme me pyydä nyt sitä, tai maailmantilanne pyydä sitä, että me leikkaisimme jäsenmaiden puolustusbudjetteja. Tämä ensimmäinen asia. Toinen asia puolustusbudjetteihin liittyen on sanottu, että vaaditaan jonkinlaisia yksimielisiä päätöksiä ja tehdään asioista monimutkaisempia. Tämä ei ole totta. Ei tämä ole totta. Kaksi jäsenmaata voi yhdessä tehdä alueellista yhteistyötä, alueellinen yhteistyö. Minä odotan kärsimättömästi niitä tiettyjä suunniteltuja alueellisen yhteistyön hankkeita, jotka, joita eräät jäsenmaat ovat suunnitelleet. Ne olisivat todiste siitä, että me voimme todellakin kahden jäsenmaan välillä alueellisen yhteistyön kautta saada tuloksia aikaan ja että tässä ei mitään mm, kiusallista byrokratiaa tai lisämenettelyjä haluta luoda, vaan että me voimme päinvastoin saada hyötyä olemassa olevista tiedoista. Tässä kollegani Ibrush mainitsi tämän asian. Euroopan puolustusvirasto on jo arvioinut asioita. Meillä oli esimerkiksi meripuolustuksen suhteen tutkimus ja sitten britit olivat käyttäneet hyväkseen tätä tutkimusta ja hyvin nopeasti käyttäneet sitä hyödykseen, koska se oli jo olemassa. Ja sitten he antoivat puolestaan tämän hankkeen Okaarin hallinnoitavaksi. Ja tämä on hyvä esimerkki. Meillä on olemassa olevia tietoja, meillä on foorumeita ja meillä on jatkuvaa tietoa eivät nämä asiat aiheuta sitä, että asiat monimutkaistuisivat tai me olisi enemmän menettelyjä. Meillä on lisää yhteistyötä, mutta meillä voisi olla yksinkertainen menettelytapa. Nämä ovat pelkoja, joita meidän pitäisi hallita ja ratkaista. kuuluvatko myöskin budjetista vastuussa olevat ministerit teidän yhteistyökumppaneihinne vai ovat vain puolustusministerit yhteydessä teihin? No, he eivät ole meidän meidän mukanamme, mutta kyllä me ajattelemme valtiovarainministeriä jatkuvasti. He ovat aina mielessämme ja olen aina ollut sitä mieltä, että valtiovarainministereille Euroopan puolustusvirasto voi olla keino saada ehkä lisäargumenttejakin sille, että puolustusvarat säilytettäisiin tietyllä tasolla. Tai ehkäpä, jos joskus voidaan yhteistyön kautta tehdä säästöjä, niin sitten varoja voidaan ohjata muihin tarkoituksiin. Minä erotisin προς την κυρία Minulla olisi yksi kysymys rouva Arnoulle. Eli pitäisikö jäsenvaltiot ottaa paremmin mukaan? Eli eri jäsenvaltioiden kanssa tehdään yhteistyötä, puolustusteollisuus, muun muassa tekee yhteistyötä. Ehkä kaksi konkreettista kysymystä tähän liittyen. Täällä todettiin, että jotkut jäsenvaltiot kuuluvat NATOon ja Euroopan unioniin. Näillä on tietysti yhteisiä tavoitteita. Ja minä haluaisin tietää, miten ne jäsenvaltiot toimivat, jotka kuuluvat vain niin jompaan kumpaan. Syntyykö tässä ristiriitä tilanteita? Sitten puhuttiin USAsta. Puhuitte yhteistyöstä USAn kanssa, mutta myös Kanadan kanssa. Tähän liittyy poliittisia kysymyksiä, joihin täytyy saada vastausta ei ole kysymys ainoastaan yhteistyöstä USAn kanssa. Mitä sitten osallistuvat valtiot vaativat USAlta tässä yhteydessä? Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon olen pahoillani, minulta meni ohi aivan ensimmäinen osa teidän puheenvuorostanne. Tänne en saanut kulkeita päähän. Mutta täydennään sitten, jos miltä jää jotakin pois liittyen Euroopan unioniin ja Naton jäsenlistojen eroihin. Tämä on yksi syy sille, että meillä on tätä yhteistyötä. Naton tarkoitus yksi tarkoitus on luoda liitto Atlantin ylittävästi Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa ja muidenkin valtioiden ja Euroopan valtioiden välillä. Eli tässä on hyvin suuri tarkoitus tälle Atlantin ylittävälle yhteistyölle. Ja Euroopan unionissa on taas sellainen vahva puoli, että sillä on jäsenmaita, jotka eivät kuulu NATOon, koska tämä on ollut poliittinen valinta näissä jäsenmaissa, mutta usein ne ovat tärkeitä toimijoita kriisinhallinta toimissa. Pohjoismaat, jotka eivät kuulu NATOon, Itävalta, Irlanti ovat tärkeässä roolissa kriisinhallintatoimissa. Tämä on hyvin toisiaan täydentävää mielestäni. Meillä on muutamia jäsenmaita, joista ö, osa on Natossa, mutta ei EU:ssa ja osa EU:ssa, mutta ei Natossa, joiden suhteen pieniä ongelmia on. Te ehkä arvaatte, mistä maista puhun, mutta minä toivon, että tämä ongelma ratkeaa poliittisesti aivan sen juurilla eräänä päivänä. Tämä on poliittinen kysymys ja meidän täytyy muistaa, että on hyvä, että meillä on Atlantin ylittävä liitto Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa. Ja sitten, että meillä on Euroopan unionin eurooppalaista omaa yhteistyötä, mukaan lukien ne Euroopan unionin jäsenmaat, jotka eivät omasta valinnastaan ole Naton jäseniä, mutta jotka voivat Euroopan unionin puitteissa olla tärkeässä roolissa, mukaan lukien jälleen kerran rauhan turvaaminen. Sitten liittyen Yhdysvaltoihin – mitä me odotamme? Mitä Yhdysvallat odottaa meiltä? Herra Gates sanoi, ja herra Panetta erittäin selvästi tämmöinen, tämä on hyvin selkeästi toistettu heidän strategiassaan. Euroopan unioni on turvallisuuden tarjoaja. Meidän täytyy jatkaa tätä turvallisuuden tukemista. Meidän amerikkalaiset kumppanimme käyttävät välillä sellaisia äh, sanamuotoja, joita me emme olisi muutamia vuosia sitten odottaneet. Esimerkiksi olkaa valmiita toimimaan itsenäisesti, autonomisesti. Älkää aina luottako siihen, että me tekisimme 80 prosenttia. Välillä he tarjoavat tämän 80 prosenttia, välillä eivät, ja tämä on aivan normaalia. Sillä välillä painopiste on toisaalla. Ja äh, turvallisuushaaste on toisaalla ja Eurooppa tarjoaa turvallisuustakuuta. Min... Minä uskon, että Yhdysvaltojen viesti meille on aivan selvä. Tehkää enemmän. I can perhaps, uh, only... Ehkä voin tähän lisätä vielä Meille sopii tämä yhteistyö myös Atlantin yli. Tämä on mahdollista, jos valtiot päättävät, että jotkut valtiot ja USA ja Kanada tekisivät yhteistyötä. Ehkä tämän verran nyt voisin lisätä. Bien, merci. Que... Kiitoksia. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Onko teillä kysymyksiä vielä, hyvät kollegat? No, me olemme aikarajojen puitteissa. Hienoa, minun piti teidät päästä lähtemään puoli neljä ja kello on aivan tasan puoli neljä. Kiitoksia paljon. Uskon, että olisi hyödyllistä tavata uudelleen liittyen kahteen aspektiin yleisessä kehityskulussa tämän politiikan uimavarojen yhdistämisen ja jakamisen parissa. Ja erityisesti liittyen tiettyihin ohjelmiin, te viittasitte moniin projekteihin, jotka ovat hyvin konkreettisia ja olisi erittäin hyödyllistä meille saada tietoa näiden ohjelmien etenemisestä. Lisäisin, että meidän alivaliokuntamme delegaatio tulee vierailemaan virastossa marraskuussa ja erittäin hienoa, että tämä on mahdollista. Sitten lisäisin liittyen tähän valtiovarainministeri kysymykseen, on erittäin tärkeää, että viraston toiminta tunnetaan ja tunnustetaan. Se olisi vielä parempaa. Uskoisin, että asiantuntijoiden välillä ja puolustusministerien välillä kaikki tuntevat hyvin viraston, mutta näin ei ehkä ole, kun lähdemme tämän puolustusasiantuntijapiirin ulkopuolelle. Ja joskus päätökset ovat hyvin raskaita. Ne liittyvät strategiaan ja politiikkaan ja te ette ehkä ole yhteyksissä näihin päättäjiin. kansalliset päättäjät ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat mukana levittämässä tietoa siitä, mitä todella tehdään. Ja tämä on erittäin tärkeää. Meillä on oma vaatimaton roolimme tässä täytettävänämme. Ajattelin erityisesti kokousta, joka meillä oli Kyproksella – kansallisten parlamenttien kollegoidemme kanssa ja mielestäni olisi erittäin tärkeää, että me tämän parlament, interparlamentaarisen konferenssin kautta voisimme toimia. Meillä olisi mahdollisuus näin parantaa tietoisuutta myöskin kansallisella tasolla virastoonne liittyen. Kiitoksia. Jos voisin tehdä vielä yhden huomion. Olen täysin samoilla linjoilla teidän kanssanne ja erityisesti liittyen kansallisiin parlamentteihin. Monet kansalliset parlamentit ja puolustusasioiden valiokunnat ovat vierailleet virastossa tai olleet yhteyksissä virastoon, josta me voitaisiin saada mukaan näihin puitteisiin, johon viittasitte, se olisi erittäin hyödyllistä, sillä budjettiin liittyviä päätöksiä tehdään ja puolustus määrärahoihin liittyviä päätöksiä, olisi erittäin hyvä olla yhteyksissä kansallisiin parlamentteihin. Tämä olisi meille mahdollisuus olla heidän kanssaan yhteyksissä. Se olisi erittäin tervetullutta. Tämä on ehdotus, jonka kanssa me olemme jonka parissa me olemme Andrewn kanssa tehneet paljon töitä. Kansalliset parlamentit, tiedät, että tämä ei ole helppo foorumi, mutta meillä olisi mahdollisuus hyvin konkreettiseen hedelmälliseen mielipiteiden vaihtoon, joka voisi luoda jotakin konkreettista. Me pääsimme näin näistä liian, hiukan liian käsitteellisistä keskusteluista konkreettiaan. Ja toivon, että tulevien kuukausien aikana meillä on mahdollisuus olla yhteyksissä kansallisten parlamenttien eh, edustajien, että voisitte tulla vierailemaan ehkä Irlantiin seuraavaan konferenssiin. Kiitoksia, kiitoksia hyvin paljon myöskin herra Albrecht ja hyvää jatkoa teidän töillenne. Kiitos. Kiitos. Bien. Euh, suite de nos travaux avec euh, les rapports qui seront euh, particulièrement. Jatkamme mietintöjen parissa. Herra Paskun mietintö liittyen keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuutta koskeviin lausukkeisiin. Meillä on ollut jo keskustelua aikaisemmin tästä mietinnöstä ja nyt olemme aivan työn loppuvaiheessa. Keskustelemme siis tarkistuksista. En halunnut mitenkään lääketieteellisen termeen sanoa, että olisi mitenkään terminaalisessa vaiheessa, vaan siis työn loppuvaiheessa. Ja 27. päivä lokakuuta Strasbourgissa äänestämme tästä ja marraskuussa täysistuntoon tämä mietintö menee. Herra Pasku, olkaa hyvä. Voitte kertoa, mikä tilanne on. Um, actually... Kiitos. Itse asiassa AFKossa toimitettiin äänestys tänään ja Libe äänestää omasta lausunnostaan piakkoin. Ja meillä on kuusi tarkistusta, jotka on varjoesit- muille varjoesittelijöille toimitettu. 102. Nämä siis kompromissitarkistuksia ja Näissä kuudessa tarkistuksessa kompromissitarkistuksessa katetaan äh, suurimmalta osaltaan ne 120 muuta tarkistusta, joita saatiin. Yhteistyöni varjoesittelijöiden kanssa ja eri tahojen kanssa yleisen arkkitehtuurimme puitteissa on ollut erittäin hyvää. Äh, olen saanut kovasti tukea. Tämä oli erittäin asiallista vuoropuhelua ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa tähän, koska kyllä tämä aivan nämä välttämättä on yhteinen ponnistus. Ja itse asiassa minun ei tarvitse tämän kuumemmin tässä muuta sanoa. En tiedä, onko kysymyksiä. Olen aivan varma siitä, että kuitenkin herra Daff, joka on paikalla, haluaa myös käyttää puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Merci. Je la... Kiitoksia. Annan puheenvuoron Andrewlle. Hänhän on myöskin Afkossa Afkon lausunnon laatijana. Olkaa hyvä. Kiitos. Aivan ensin haluan kiittää herra Paskua kovasti. Hän on ollut mitä yhteistyö haluaisin. Itse asiassa näin hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa en ole aikoihin saanut tehdä. Ja tämä ei ollut tarkoitettu loukkaukseksi, vaan kohteliaisuudeksi. Pasku toteaa, että tässä juuri miettiä, että kummasta oli kyse. Siis nämä kuusi kompromissitarkistusta ovat hyvät ja osuvat aivan naulankaan tasaavat aikaan hyvän tasapainon vastakkaisten poliittisten ryhmien kantojen välillä. Ja AFKO-valiokunnassa, perussopimusvaliokunnassa, valiokunnassa pidimme hyvin tärkeänä sitä, että Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti pelaavat tässä nyt korttinsa oikein. On olemassa vaara, että kun etsitään tapaa piilottaa rakenteemme ilmeiset heikkoudet, mitä puolustuspolitiikkaan tulee, niin itse asiassa voidaan mennä aivan toiseen ääripäähän ja kehuskellaan sellaisella potentiaalilla, <laughs> joka ei ole mitenkään mahdollinen tänä päivänä. Ehkä se on sitä tulevaisuudessa, mutta ei taatusti tänään. Ja kyllä on vaikea löytää järkevä tasapaino, erityisesti yleisön silmissä. Keskustelu, jota juuri kävimme Rova Ahnon kanssa, oli erittäin mielenkiintoinen, koska aivan ilmiselvästi se profiili, joka EDAlla on edelleen jättää toivomisen varaa, jos puolustusministerit menevät Kyprokselle ja pitävät kokousta siellä, niin hyvä, hyvä. Mutta tärkeää olisi käyttää hyväksi nyt luottamuksen lisääntyminen ja se, että tässä nyt oltaisiin matkalla kohti jotain suurempaa ryhmää, niin se matka on kyllä vielä pitkä, erityisesti kansallisissa parlamenteissa ja myös lehdistössä. Tässä on yksi hankaluus Afkon ja Ähm, Afkon äh, mietinnön suhteen Rova Chanaku ja minä, äh, Afkon lausunnon suhteen Rova Chanaku ja minä olemme eri mieltä, jos 42.7 äh, artiklaan vedotaan, siis vasta vuoroisen avun tai puolustuksen lausekkeesta on kyse, niin minä kannatan tuota edellistä. Mielestäni se on varsin uskollinen sopimuksen heijastuma. Sopimuksessahan ei puhuta yhteisestä tai vastavuoroisesta puolustamisesta sanallakaan, mutta tehdään selväksi se, että enemmistölle EU:ssa kuitenkin NATO on tämä yhteistyötaho ja sitten ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole Naton jäseniä, tekevät erinomaista yhteistyötä teknisellä tasolla Naton kanssa. Myös brittinä, brittifederalistina olen erityisen varovainen sen suhteen, että tällainen, puhutaan tällaista eurooppalaisesta armeijasta, erityisesti populistisessa, nationalistisessa lehdistössä. Ja minä en halua ruokkia tällaisia puheita millään lailla. Mielestäni artiklan 42.7 sopivampi sanamuoto on vastavuoroisen avun lauseke. Mutta aivan varmasti saamme tämän asian vielä ratkaistua. Olen luottavainen tämän suhteen. Sitten mitä tulee yhteisö vastuulausekkeeseen, mielestäni herra Pasku on ollut erittäin älykäs ja valinnut sanamuodon, jossa todetaan hyvin tarkasti, mitä tämä voi sisältää ja mitä taas ei. Ja jatko toimet, joihin komissio ja neuvosto ää, joutuvat ryhtymään täytäntöönpanon nimissä on myös hyvin selväsanaisesti tässä kuvailtu. Kyse on neuvoston määrä enemmistö menettelystä näiden ei-sotilaallisten osien suhteen. Ja meidän parlamentissa tulee tätä korostaa komission kanssa keskustellessamme ja tulemme tämän tekemään myös täysistuntopuheessamme hyvin selväksi. Kiitos. Merci. Kiitoksia, Roijanaku. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Herra Pasku jo otti asian esille, kun äänestimme DAFin mietinnöstä. No, mitä itse luonnokseen tulee, tässä oli jotain erimielisyyksiä, mutta demokratiassahan tämä on täysin normaalia. Herra Daffin mielipidettä ei kuitenkaan otettu huomioon. Herra Pasku oli tehnyt monia kompromissitarkistuksia. Me kyllä hyväksymme nämä tässä on kysymys siis joistakin tarkistuksista, joita ei voida ottaa huomioon, koska ne sisällöllisesti ovat hieman erilaisia. Ja siksi sanoimme, että tarvitsemme erityisäänestyksen valiokunnassa ja sitten päätös tehdään siellä. Eihän kysymys ole siitä, että me emme hyväksyisi herra Duffin tekstiä, mutta valiokunta tekee päätöksen sitten lopullisesta tekstistä. Ja se, mitä päätetään, niin siitä pidetään kiinni. Lissabonin sopimuksen myötä eh, Euroopan parlamentti on saanut uuden oikeushenkilön sillä on myös uusia velvoitteita. Kansalaisia täytyy suojella, niin kuin Paskun mietinnössä sanotaan. Tässä puhutaan tietysti myös Euroopan kansalaisten tulevaisuudesta. Mitä demokratia uhkaan tulee, tai uhkaan, joka kohdistuu Euroopan unia kohtaan ja sitten käännyt Naton puoleen. No mitä tapahtuu niille maille, jotka eivät ole NATO-jäseniä? Tämähän on nyt aivan eri käsitys. Me kävimme keskustelua myös yhteistyöstä sotilasalalle. NATO-jäsenet hän tietävät, mitkä velvollisuudet ovat tässä. Kukaan ei epäile tai kyseenalaista Naton roolia. Jos Euroopan unioni ottaa askeleen eteenpäin, niin tapahtuuko sitten jotain Natolle? No ei, eihän tätä nyt kukaan sano, Haluaisin vielä muistuttaa, että meillä oli työryhmä, jota johti komissaari Barnier, ja siellähän juuri käsiteltiin näitä kysymyksiä. Ja lopputulos oli aika poliittinen teksti. Jos me nyt hyväksymme herra Duffin kannan, niin kuin tässä tarkistuksessa on muotoiltu, niin tämä tarkoittaisi, että me hylkäämme herra Paskun mietinnön ja me emme sitä halua, me tuemme näitä Euroopan unionin toimia. Ja totta kai me voimme tukea herra Paskun mietintöä. Mielestämme kompromissitarkistukset ovat hyviä ja mielestämme on hyvä, että Strasbourgissa viides päivä äänestetään tästä. Tämä on tärkeä edistysaskel, herra puheenjohtaja, sillä tässä on kysymys poliittisesta päätöksestä. Ja tämähän tietysti liittyy sopimukseen, se on siihen ankkuroitu ja se on erittäin tärkeä puolustuspolitiikalle. Mitä kansainvälinen järjestö voi sitten tehdä yhteistyössä Euroopan unionin kanssa olema olevien sääntöjen puitteissa niin, että Euroopan unionin turvallisuus on taattu? Merci. Parmi les rapports... Kiitoksia varjoesittelijöistä. Lösing, olkaa hyvä. Kiitos. Minähän jo viime kokouksessa esitin epäilymme, mitä tähän eh, yhteisvastuuseen tulee. Ja myös mitä keskinäiseen puolustukseen tulee. En nyt ehkä halua sitten toistaa itseäni tässä yhteydessä. Keskustelu silloin ja tänään näyttävät sen, että jos tarkistukset muuttaisivat lausuntoa, niin silloin me jättäisimme oman mietintömme. Ehkä vielä tässä LIBE-valiokunnan lausuntoon liittyen. Siinä otetaan esille se, mihin mekin olemme puuttuneet. Nimittäin kun ei ole riittävästi määritelty käyttöaluetta, muun muassa mitä yhteisvastuuseen tulee. Jos meidän kantojamme ei hyväksytä, niin ehkä demokratian nimessä olisi hyvä, jos nämä määritelmät, mitä käyttöalueeseen tulee, otettaisiin mietintöön mukaan. Kiitos. Andrew. Andrew, ole hyvä. Mm. Liittyen Rouva Lösingin huomioon, olen sitä mieltä, että tämä on liian täsmällinen määritelmä olosuhteista, missä – näitä lausekkeita voitaisiin soveltaa. Ehkä olen väärässä, mutta me elämme aikoina, joina riskien luonne ja laatu muuttuu jatkuvasti ja erittäin nopeasti. Haluaisin säilyttää lähestymistapaamme joustavana joustavampana. Se siis tekisi meille mahdolliseksi olla pragmaattisia, kun meidän täytyy sitä olla. Rauha Janaku korosti hyvin suuresti ajatusta, että Euroopan unioni on nyt oikeushenkilö. Se, että unioni on oikeushenkilö velvoittaa sitä kunnioittamaan kansainvälisen oikeuden kirjainta ja tunnustamaan kansainvälisten sopimusten sitoumuksia, joita jäsenmaat ovat tehneet. Euroopan unioni on tilanteessa, jossa sillä ei ole kompetensseja tai puolustushallinto, eikä se ole puolustusjärjestö. Bien, d'autres interventions? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No, Jan, peut-être. Jan ehkä. Well, thank you once again, you know, for the... Kiitos tästä keskustelusta. Ehkä kaksi huomiota. Minä tuen herra Duffin mielipidettä, jonka hän esitti rouva Lösingille. Jos me olemme liian tiukkoja ja näistä asioista täytyy tehdä päätöksiä kansallisella tasolla – niin se oli se tulkintakysymys, vaikka se olisikin liian tiukka. Miksi me emme sallisi enemmän joustavuutta, josta nyt joka tapauksessa on tulkintakysymys? Eli tulkintakysymys olisi, että joskus ollaan joidenkin maiden puolella, jotka eivät pysty käsittelemään esimerkiksi jotain katastrofia – Tätä kautta maat löysy, löytäisivät myös oikean tavan toimia. Sitten otsikkoon liittyen artiklassa 7 sanotaan, että jos jotain jäsenvaltio vastaan hyökätään, ja sitten sanotaan, sitten maat antavat tukea ja niin edelleen. Se on vähän niin kuin artikla 5. Me halusimme siis erottaa tämän yhteisvastuulausekkeen, jota käytettäisiin useammin kuin toista Se on ehkä enemmän erityisluonteinen, niin kuin sanoit, mutta me äänestämme ja sitten jumalat lopuksi päättävät. Kiitos. <laughs> Euh, no hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei, joten jatkamme eteenpäin. Afetissa on äänestys 27. lokakuuta Strasbourgissa. Ei vaan 22. Niin, ja uudelleen edustaja Pasku unionin pelastuspalvelumekanismista. L'opinion euh, que notre sous Kyseessä on lausuntoluonnos, jota meidän alivaliokuntamme valmistelee liittyen Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismiin, siviilipelastuspalvelumekanismiin. Tämä on lausuntoluonnos, joka annetaan Enville Envion vastuuvaliokuntana. Siellä edustaja Gagne me siis annamme oman lausuntomme. Lausuntoluonnoksen esittelee herra Pasku ja tarkistuksia voidaan esittää 12. lokakuuta kello 12 asti tähän lausuntoluonnokseen. Olkaa hyvä. Komissio on esittänyt meille ja neuvostolle ehdotuksen pelastuspalvelumekanismiksi niin, että voidaan vahvistaa Euroopan unionin mahdollisuuksia vastata katastrofeihin niin EU-alueen sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Tätä yleistä lähestymistapaa me tuemme. Ja itse asiassa haluamme nyky, nykyisen ad hoc-järjestelmän sitä parantaa niin, että saamme todella toimivan järjestelmän, jota ei tarvitse kehitellä joka kerta uudestaan. Tärkeintä tässä on varmistaa se, että meillä on ennalta suunniteltu pelastuspalvelumekanismi ja aina valmiudessa olevat tahot, ettei tarvitse joka katastrofin kohdalla keksiä pyörää uudelleen. Niin että meillä on tällainen todella ennalta suunniteltu lähestymistapa pelastuspalvelun tarpeen tullessa. Meillähän on monitoroitu, monitorointi ja tieto keskus. Meidän täytyy antaa sille paremmat toimintamahdollisuudet tällaisessa hätätilanteessa, niin että pelastuspalvelutoimia tarvittaessa 24 tunnin että tämä on aina valmiina 24 tuntia vuorokaudessa seitsemän päivää viikossa. Kyse on myös EU-rahoituksesta. Tiedätte, että voi syntyä erilaisia tilanteita ja tiedetään, että yksillä kapasiteettia on, mutta toisilla ei. Jäsenvaltioista puheen ollen siis. Ja jotta voitaisiin lisätä eh, yhteisrahoitusosuutta erityisesti kuljetuskustannusten suhteen, tämähän täytyy ottaa huomioon, jos haluamme olla tehokkaita. Meidän täytyy ennalta olla valmistautuneita myös tiettyyn kuljetustarpeeseen. Sitten on kansalliset riskihallintasuunnitelmat, eli meidän on hyvä tietää, mihin muut ovat valmistautuneet, mihin me olemme valmistautuneet, niin että meillä olisi integroitu lähestymistapa ja että tietäisimme, miten toimia tällaisissa tapauksissa. Olemme tehneet lausuntoluonnoksen Eh, siihen on eh, viisi kompromissitarkistusta. Halutaan parantaa varhaisen eh, varoituksen järjestelmää ja liittää tämä paremmin toimimaan muihin pelastuspalveluihin. Ja sitten tietenkin solidaarisuuslauseke, sen tulevaisuus. Tässä tarvitaan selkeä linkki tämän mekanismin sekä sitten solidaarisuuslausekkeen välille ja tietenkin koordinointiin CSDP-välineiden kanssa. Lopuksi me emme artiklan 16 tehneet tarkistusta, koska käytännössä mm, tämä siis käsittelee suhdetta ulkosuhdehallinnon ja komission välillä – koska sopimus on jo olemassa neuvoston ja komission välillä. Ja jos me teemme oman tarkistuksemme, niin avaamme koko keskustelun uudelleen. Ja tätä emme halua. Haluamme nyt siirtyä sanoista tekoihin keskusteluista täytäntöönpanoon siinä vaiheessa, kun maat todella tällaista apua tarvitsevat. Ja uskon, että tästä sopimuksesta voidaan saada hyvää. Se, että meillä ei ole mitään sopimusta, hyvä niin, mutta sitten kun sopimus tehdään, niin sitä on kaikkien kunnioitettava. Tässäpä tämä, kiitos. Merci bien. Euh, je vais demander à la commission. Kiitoksia. das komission edustajat, te voisitte esitellä meille tätä ehdotusta, komission ehdotusta hiukan tarkemmin ja sitä mitä te olette ajaneet takaa. Olkaa hyvä. Good afternoon to all of you. Um... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Haluaisin kiittää herra Paskua loistavasta työstä, mitä tähän lainsäädännön tulee. Me olemme olleet yhteydessä koko prosessin ajan ja se on nähtävissä. Ehkä taustasta hieman, mitä lainsäädäntöön tulee. On tärkeää ymmärtää, miksi komissio on tehnyt tämän ehdotuksen tilastoista. Näkee, että mm, katastrofien määrä on kasvanut maailmanlaajuisesti ja myös Euroopan unionissa – ja samanaikaisesti meistä tulee haavoittuvampia, mitä katastrofi tulee. Taloudet ovat myös haavoittuvampia, kun tällainen tilanne syntyy. Me olemme nähneet tämän muun muassa Italiassa, missä yksi maan järjestys on johtanut katastrofitilanteeseen taloudellisesti Eli tällaiset tilanteet lisääntyvät ja meidän täytyy valmistautua niihin. Meidän täytyy olla valmiita. Tämä on toinen asia, jonka halusin ottaa esille. Me saamme kansalaisilta tukea tämän asian suhteen. He haluavat, että me tehdään, teemme enemmän. Barometri kyselystä kävi ilmi, että yli 90 prosenttia kansalaisista haluaa koordinointia numpaa lähestymistapa, mitä katastrofitilanteisiin tulee. Ei halua, että me toimimme yhdessä ja toivottavasti niin nythän Euroopan parlamentti on ja ensimmäistä kertaa, niin ottaisimme huomioon nämä pyynnöt. Herra Pasku on maininnut jo tärkeimmät kohdat, mitä tähän esitykseen tulee. Minun ei tarvitse mennä enää yksityiskohtiin kuitenkin muutamalla sanalla. Tässä puhutaan ennen kaikkea kustannustehokkuudesta. Meidän täytyy taata, että me voimme saavuttaa enemmän vähemmillä määrärahoilla. Eli meillä on vähemmän voimavaroja. Tässä on todellakin kuilu kasvaa tarpeiden ja määrärahojen välillä. Eli ainoa ratkaisu on se, että olemme kustannustehokkaampia ja me katsomme, mitä me voimme tehdä koordinoinnin ja yhteistyön saralla. Meidän täytyy painottaa ennalta ehkäisyä. Kaik- jokainen euro, jota käytetään ennaltaehkäykseen, on seitsemän euroa. Sitten myöhemmässä vaiheessa, kun katastrofi on jo tapahtunut, meidän täytyy investoida suunnitteluun, meidän täytyy olla selkeitä sen suhteen, mitä me teemme, kun tällainen tilanne syntyy, kuka tekee mitä ja mitä määrärahoja on saatavilla missä vaiheessa ja mistä. Ja tämä tarkoittaa, että tarvitsemme logistisia ratkaisuja ratkaisuja, kuljetusratkaisuja ja myös taloudellisia kysymyksiä täytyy tarkastella. Meidän täytyy siis kehittää tällaista ennalta suunniteltua lähestymistapaa, koska tämä on kysymys, jossa jäsenvaltioilla on päätäntävalta. Tätä käytetään lähinnä Euroopan unionin sisällä ja mi- Eli siis sitä käytetään ensisijaisesti katastrofiin Euroopan unionin sisällä, mutta kuitenkin meidän täytyisi myös tukea kolmansia maita, kuin jos, jos siellä iskee katastrofi. Mitä herra Paskun lausuntoluonnokseen tulee, niin komission puolelta voimme sanoa että mielestämme tarkistukset ovat hyviä, eli linkki tähän yhteisvastuu lausekkeeseen se todellakin on asia, joka voidaan ottaa huomioon, mitä ennakkovaroitusjärjestelmään tulee. Tämä on myös tärkeä kysymys komissiolle. Me olemme olleet erittäin aktiivisia tämän asian suhteen ja sitä täytyy kehittää ja täytyy myös ö, ottaa synergian vaikutukset huomioon. Jos teillä on vielä kysymyksiä, niin vastaan niihin mielelläni. Kiitoksia. Merci pour... Kiitoksia. Ulko. Suuren hallinto, haluaako joku käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Non, pas... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei, meillä ei ole erityiskommentteja esitettävänä. Uskon, että kollega komissiosta kertoo kaikkien tärkeimmän. Hienoa. Hyvin lyhyesti kollega Gallerin puolesta EPPstä. Hän on nyt äänestyksissä. Käyttäisin puheenvuoron. Hän ei tee suoria kommentteja, mutta tässä nyt oli muutamia asioita, joita hän halusi korostaa erityisesti, erityisesti liittyen siviiliväestön suojelu kapasiteetin yhdistämiseen. Hän korosti erittäin paljon sitä, että komission tulee toimia tavalla, joka kuinka muotoilisin tämän. Komission tulee koordinoida auttaakseen, mutta ei korvata menettelyä, joka tulee olemaan jäsenmaiden oma menettely aivan sen mukaisesti, mitä parlamentin päätöslauselmissa on todettu aikaisemminkin. Ja tulisi varmistaa se, että siviiliväestön suojelu, operaatiot Euroopan unionin ulkopuolella ovat ähm, YUTPn kanssa samoilla linjoilla, niin että me olisimme loogisesti toimimassa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Rauha ja wir äh, teilen natürlich... Kiitos. Luonnollisesti mekin haluamme äh, tehostaa pelastuspalveluja ja haluamme, että pelastuspalvelut äh, toteutetaan suunnitelmallisesti. Me tuemme näitä ehdotuksia koulutuksen parantamisesta ja asiantuntijavaihdosta. Emme kuitenkaan katso, että siviilipuolen ja sosiaali, sos, sotilaspuolen yhteistyö on järkevää niin, että pelastuspalveluja sotilaallistetaan. Tietenkin aina faktat äh, vaikuttavat asioihin ja sääntöihin, jos rahaa käytetään yhä enemmän sotilaalliseen puoleen ja yhä vähemmän siviilipelastuspalveluihin, niin tietenkin äh, sotilaallisilla pelastuspalveluilla on yhä enemmän mahdollisuuksia toimia. Ja tässä on tällainen noidankehä. Täysin loogistahan tämä on. Saksassa meillä on ihan puhdasta siviilipelastuspalvelua, tällainen tekninen tukitaho. Se toimii erinomaisesti ja muissa maissa ö, on osoittautunut, että muissakin maissa on osoitettu, että kyllä tällainen siviilipelastuspalvelu on mahdollista. Mielestäni tässä demokratia vaarantuu muuten on myös mm, sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat ihan eri värisiä poliittisesti kuin minä ja jotka ovat todenneet, että katastrofin jälkeen sotilaat tulevat paikalle ja auttavat, mutta jäävätkin sitten sinne eivätkä enää poistu. Joten katsomme, että näitä siviili pelastuspalveluyksikköjä tulisi vahvistaa ja niiden tulisi saada kunnolliset toimintaedellytykset niin, että tällaista sotilaallista väliintuloa ei tarvita lainkaan. Kiitos. Bien, je m'abstiendrai de rentrer dans cette... kommentoimasta enemmän me olemme usein kuulleet tämän äh, huomion, se on ehkä hiukan karikatyyrimainen, mutta no ei siinä mitään. Onko muita mielipiteitä? Jan, ehkä voitte tehdä yhteenvedon tässä. You have the terminal words. Niin, lausua terminaaliset viimeiset sanat. <laughs> well, thank you very much once again. Uh, Kiitoksia hyvin paljon jälleen kerran. meidän täytyy luonnollisesti tasapainottaa asioita sen välillä, että toisaalta meillä on vaatimuksia pystyä vastaamaan kasvaviin määriin kriisejä, kuten tässä on osoitettu, ja toisaalta sen välillä, että näiden kriisien luonne muuttuu tai niillä on yhdistelmäluonne. Esimerkiksi Fukushima oli ensin maanjäristys, sitten tsunami ja sitten ydin, ytimen sulaminen ydinvoimalassa. Meidän piti siis kolmen erilaisen eläimen kanssa pärjätä. Tämä on se tosi tilanne, joka meillä on edessämme. Meidän täytyy tässä tasapainottaa se, mitä toisaalta komissio sanoo. Kaikki aina puhuvat tästä, mitä komissio on valmis tekemään – meidän täytyy integroida paremmin voimavaroja, joita meillä on, ja olla tehokkaampia niiden käytössä, mutta samaan aikaan me tarvitsemme lisää voimia. Jäsenmaat ovat aina lopultakin vastuussa, riippuen siitä, mitä he pystyvät antamaan meidän toimielintemme käyttöön, kun tehdään interventioita. Ja tässä herra on aivan oikeassa meidän täytyy löytää tapa helpottaa tätä toimintaa, helpottaa toimintaa jäsenmaille, kun he tarjoavat näitä voimia, niin että voisimme olla tehokkaita. Sitten sotilaallistuminen. Kukaan ei yritä tässä sotilasjoukkoja omasta tehtävästään syrjäyttää. Sehän on tietyn alueen turvaaminen niin edespäin. Usein kun me turvaudumme heihin, se johtuu siitä, että he ovat jo kentällä paikalla, he ovat hyvin järjestelmällisiä, tehokkaita. Meidän täytyy pyrkiä tai pyytää heidän apuaan. Ehkä heillä on joskus sellaista kalustoa, jota meillä ei ole esimerkiksi helikoptereita. Ja olen samaa mieltä siinä, että nämä siviilipalvelut niiden tulisi olla nopeita, jotta ne pystyisivät tarjoamaan palveluja, joita sotilasjoukot eivät voi tarjota, mutta tämä ei tarkoita sitä, että sotilasjoukkoihin ei pitäisi turvata vain siksi, että ne ovat sotilaallisia, tai että jollakin lailla niiltä pitäisi poistaa investointeja, jotka liittyvät näihin turva-aspekteihin. Meidän täytyy mielestäni tarkastella todellisuutta, joka tulee meille kertomaan, kuinka edetä. Kiitoksia hyvin paljon. Da, merci. Kiitoksia. Me jatkamme keskustelua tähän projektiin liittyen. Uskon, että komission edustaja sanoi tässä jotakin hyvin tärkeää. Vahva näkyvyys julkisuudessa. Meidän kantojemme julkituominen on erittäin tärkeää, jotakin hyvin konkreettista ja toivon, että onnistumme parantamaan tätä. Vastaus järjestelmää. Usein vaikuttaa siltä, että ponnistelut ovat liian hajanaisia, vaikka ne olisivatkin tehokkaita. Ne eivät ole eurooppalaisia hankkeita, ne ei aina, eivät aina saada näkyvyyttä, vaikka ne olisivat erittäin tärkeitä. Kiitoksia. Me päätämme keskustelun näistä mietinnöistä tähän ja tästä lausunnosta tähän ja siirrymme nyt työvaliokunnan kokoukseen. Kiitoksia. Oui, minutes de suspension. Niin, keskeytämme siis kokouksen nyt kolmeksi minuutiksi ja työvaliokunnan kokousta valmistelemme.